Guten Morgen, meine Damen und Herren. Die Sitz Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Kokous on alkanut. Voisitteko istuutua? Seuraava kohta esityslistalla ovat komissioneuvoston julkilausumat kokouksesta. Normaalisti Van Rompuy olisi puheenvuoron pitäjä, mutta kun ei ole paikalla, niin täytyy odottaa vähän.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 Minäkin voin neuvoston toimista selittää, jos se teille niin sopii. Bonjour, Monsieur le Président, bienvenue. Hyvää huomenta, Puheenjohtaja, tervetuloa. Niin, me jo avasimme istunnan nyt. Annan teille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Mr. President. Herra puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, Eurooppa-neuvoston kokous ensimmäinen ja toinen päivä maaliskuuta